Ha chiesto la parola per dichiarazioni di Äänestysselitykset. Edustaja Antoni Otsi seura- ensimmäisenä. Vaan Nistelon mietinnöstä. Olkaa hyvä. Grazie presidente, io non sento molto. Puhemies, arvon kollegat,